Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan valiokunnan kokous. As usual. Kuten tavallista, lähtisimme liikkeelle hyväksymällä esityslistan. Torstaina 22. Toinen päivä maaliskuuta huomenna 9. kello 12.30. Valiokuntakokousta ei järjestetä. koska huomiselta jäi muutama esityslistan kohta pois, joten kokousta ei huomenna järjestetä. If no other comment, the... Jos ei muita kommentteja ole, esityslista voidaan hyväksyä. Kiitos. Minulla ei ole erityisiä ilmoitusasioita. Kiitos, että tulitte ensimmäinen varapuheenjohtaja. Sitten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 22.–23. tammikuuta 2018, jos vastalauseita ei ole kokouksen loppuun mennessä. Nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Ensimmäinen Itrin kokouksen kohta on pekoyritysten määritelmä. Tärkeä aihe. ehkä muutama vuoden liian myöhään, mutta tärkeä kuitenkin. Suullisesti vastattavan kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen käsittely. Esittelijä Markus Piipper. Ja meillä on myös kaikki valio, valioesittelijät. PK-yritys määritelmien ja midcap-yritysten määritelmä on tärkeä, koska sillä on horisontaalista – vaikutus tämmöinen tyyppiseen lainsäädäntöön. Me olemme itsevaliokunnassa totta kai vastuussa niin kutsutusta kosmesta, erityisestä pk-yritysten ohjelmasta, erityisesti ajatellen innovaatioita. Itreen suullinen kysymys ja siihen liittyvä päätöslauselma esitys on laadittu, jotta jotta voidaan katsoa uudestaan ja arvioida uudestaan tätä määritelmää. Tavoitteena on selkeämmät ja oikeudenmukaisemmat säännöt pk-yrityksille ja midcap-yrityksille. Haluaisin myös sanoa teille, että meillä on 45 minuuttia aikaa. Meidän pitäisi käsitellä tämä kohta loppuun ennen kello 10. Joten jos teille sopii, niin aloitetaan pyytämällä esittelijä Piipperiä käyttämään puheenvuoron ja esittelemään tämän suullisen kysymyksen ja päätöslauseman luonnoksen. Markus. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme minun mielestäni niin emme kuitenkaan liian myöhään tehneet tätä suullista kysymystä, vaan me olemme tällä hetkellä myös ähm, kuulemiskierroksella komission kanssa PK-yritysten uudesta määritelmästä. Mm, tämä PK-yrityksen määritelmä minun ei liene tarpeen tässä nyt eh, niin paljon selvitellä. Meillä on noin 25 miljoonaa yritystä EU:ssa ainakin eh, nykyisen määritelmän mukaan, jotka ovat siis PK-yrityksiä. Ja aika yllättävää, jos eh, esimerkiksi ajatellaan autoa, niin tämä henkilöauto on hyvin pitkälti PK-yritysten toteuttama, eikä näiden suuritten konsernien, jotka sen loppujen lopuksi sitten myyvät. No, pienet yritykset, jotka ovat luonnollisesti vahvoja omalla alueellaan ja kiinnittyneitä sinne ja mukana tässä paikallisessa taloudessa ja tuovat siihen erittäin tärkeän osan. Luonnollisesti pienet yritykset, niihin Niitä koskee hyvin vahvasti lainsäädäntö, kuten myös toki suurempaakin teollisuutta, mutta me olemme kaikki sitä mieltä ja nähtävästi myös puolueiden rajat ylittävästi sitä mieltä, että yritys, jolla ei, joka ei saa minkäännäköistä tukea valtiolta tai muuta, ja joka sitten, jota koskee esimerkiksi nyt sitten esimerkiksi tuotan, luontoa, kemikaalipolitiikkaa, työturvaa, tietosuojaa. Nämä ovat kaikki sellaisia velvoitteita, jotka ihan oikeutetusti kuuluvat Euroopan unionille. Ja PK-yritysten kohdalla nämä vaatimukset johtavat hyvin usein eh, suuriin ongelmiin, koska PK-yrityksillä ei ole niitä asiantuntijoita, jotka näitä asioita osaisivat pyörittää. Eikä niillä ole usein rahaakaan esimerkiksi palkata tietosuojaa, valtuutettua tai työsuojeluvaltuutettua tai muuta vastaavaa, eikä niillä myöskään ole rahaa hoitaa esimerkiksi kaikkia näitä byrokraattisia asioita, jotka liittyvät meidän tukiohjelmiimme. Sen vuoksi usean vuoden ajan jo on ollut tämä PK-määritelmä niin, että me voisimme tasoittaa tätä epätasapainoa suurten ja pienten yritysten välillä. Ja tämä toimii usein aika hyvinkin, varsinkin mitä tulee esimerkiksi Horizon 2020 2020 ohjelmaan tai kosmeen tai rakennerahastoihin – niin niissä ei ole mitään tiettyjä kiintiöitä, vaan ihan byrokraattisia helpotuksia, jotka auttavat osittain ihan hyvin. Muillakin aloilla on poikkeuksia. Olemme eurooppalaisena lainsäätäjänä niitä hyväksyneet, esimerkiksi päästökauppa, asioissa, kun on kysymys hyvin pienistä yrityksistä, samoin jätelainsäädännössä – Mutta luonnollisesti nämä yritykset joutuvat noudattamaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Mutta byrokratian osalta niille on hieman annettu helpotusta. No miksi tarvitsemme uuden PK-yritysmääritelmän? Yhtäältä meillä on ollut tämä määritelmä olemassa jo 14-15 vuotta. Ja tänä aikana on toki tapahtunut yhtä sun toista – ja aikaisemmin esimerkiksi äh, tulos äh, ja äh, työntekijämäärä ja esimerkiksi työntekijämäärän kannalta esimerkiksi tehokkuus on kasvanut ja niin edelleen. No, ne niin olemme miettineet siitä, että pitäisikö näitä rajoituksia muuttaa. Me ehdotamme tässä että ne yritykset, jotka oikeastaan eivät enää ole pk-yrityksiä, mutta olivat pk-yrityksiä, mutta esimerkiksi työntekijöiden määrän positiivisen kehityksen vuoksi niin, tai liikevaihdon kasvun vuoksi, että ne saisivat siirtymä aikaa. Ja sitten on yrityksiä, suuria yrityksiä, jotka tietoisesti käyttävät väärin PK-yritysmääritelmää. Eli tekevät erilaisia järjestelyitä. Ja tässä komission täytyy olla varovainen. Me emme halua luoda helpotusten myötä mahdollisuutta väärinkäytöksiin. Ja sen vuoksi meidän täytyy myös huomioida tämä asia, kun määrittelemme pk-yritystä. Ja meidän täytyisi siis päästä eroon näistä puhtaasti kvantitatiivisista metodeista, työntekijöiden määrä, liikevaihdon määrä. Eli pitäisi olla enemmän kysymys siitä, että perheen hoitama yritys, korkea omavaraisuusaste, taikka että yrityksellä on erittäin korkea vientiosuus, mutta vain vähemmän työntekijöitä ja niin edelleen. Eli täytyy miettiä millä tavalla me voisimme enemmän ja paremmin tukea näitä yrityksiä niin, että ne esimerkiksi pääsevät helpommin kansainvälisille markkinoille. Ja sen vuoksi esirissä, esirasetuksessa, strategisten investointien äh, rahastossa on puhuttu äh, pienistä midcap-yrityksistä, jossa määritelmä on 500 työntekijää tai jos ajatellaan äh, uusia aloitteita, esimerkiksi puolustusrahastossa, äh, niin siinä jo äh, PK-yrityksillä olisi mahdollisuus jopa kolmeen tuhanteen työntekijään silti osallistua tähän. Eli meidän täytyy määrällisten kriteerien lisäksi ottaa mukaan myös laadulliset kriteerit. Eli PK-yritykset, jotka ovat nyt määriteltyjä pk-yrityksiä. Tarkoitus ei ole todellakaan heikentää niiden asemaa, ei vaan kysymys on uudista, uusista mahdollisuuksista helpottaa esimerkiksi byrokraattista taakkaa. Sen vuoksi me tarvitsemme enemmän laadullisia kriteereitä ja meidän tulee sopeuttaa näitä määrällisiä kriteereitä. Kiitos oikein paljon tästä työstä ja alustuksesta. Patricia Toijan asia D-ryhmän Valiesittelijä ja valiokunta, ensimmäinen varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ähm, Devo dire al collega che... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että minä todella arvostan sitä, mitä, että esittelijä on asettanut tällaisen tavoitteen, joka vie eteenpäin tätä ehdotusta. Mutta yhtä vilpittömästi minun täytyy sanoa, että minulla on aika paljon eriäviä mielipiteitä. Olen varsin hämmennyksissä nyt tämän ehdotuksen osalta, paitsi että tämä varsinainen intentio tässä on ihan hyväksyttävissä. Minun mielestäni tämä teksti on hyvin ristiriitainen. Se tuo esille PK-kysymyksen. Tämähän on hyvinkin erityinen aihe. Tässä on eri kokoisia eri, yrityksiä eri maissa – Tämän PK-yrityskysymyksen yhdistäminen midcap-yrityksiin, jossa voi olla jopa yli tuhat yritystä, niin tuhat työntekijää, tässä tulee kyllä ristiriitaisuuksia. Tämä on myös aika jakava kysymys PK-yritysten keskuudessa. Jos ne muodostavat 29 prosenttia 99 prosenttia EUn teollisuusrakenteesta, niin sitten puhun vain yhdestä prosentista muuten. Kun puhumme PK-yrityksistä, puhumme verohelpotuksista, rahoituksista, rahoitustuesta e, EUn eri kolkilla toimiville PK-yrityksille. Tämä on kyllä aika ristiriitaista ja hieman vaarallistakin minun mielestäni. Puhummeko nyt PK-yrityksistä vai näistä mitkä yrityksistä Tämä on erittäin tärkeä jako. Ja se ajatus, että otetaan PK-yrityksen määritelmään vientikapasiteetti mukaan, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tässä rangaistaan niitä PK-yrityksiä, jotka eivät ole etsineet vientimarkkinoita. Me heikennämme silloin näitä PK-yrityksiä ja meidän täytyisi myös pystyä auttamaan näitä heikompia yrityksiä, kun puhutaan rahoituskriteereistä. Puhummeko tässä kaikista, tässä kaikista yrityksistä rahoitusjärjestelmän piirissä? Konsultaatio, kuuleminen tässä päättyy varmaankin toukokuun puolessa välissä. Ja meidän täytyy varmistaa se, että saamme kasaan tämän päätöslauselman, mutta emme vielä ryhdy keskustelemaan sitä syvällisemmin, koska meidän täytyy odottaa kuulemisen tuloksia. Much. Kiitos oikein paljon. ESA-ryhmän nimissä edustaja Bashir, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Tulen itse PK-alalta. Olin sillä alalla ennen kuin minusta tuli parlamentin jäsen. 35 vuotta tein työtä tuolla alalla ja siksi pitää kiitellä tätä valiokuntaa – tämän aloitteen tekemisestä, että määritellään pk-yritys ja tuetaan pk-yrityksiä. Todellakin pk-yritykset tarjoavat suurimman osan työpaikoista kautta EUn ja kaikki pk-yrityksille annettava tuki, jotta pk-yritykset selviävät lainsäädännöstä ja byrokratiasta paremmin, on tervetullutta. Siis mikä tahansa apu, jonka kautta pk-yritykset voivat tehdä työtään tehokkaammin ja voivat keskittyä ihan keskeisimpään työsarkaansa. Kaikki tällainen on tervetullut. Haluaisin kiittää esittelijä Pipperiä sitä, että hän esitteli tämän päätöslauselman luonnoksensa pk-yritysmääritelmästä. Uskoakseni tekstiluonnos ottaa huomioon pk-yritysten nykyhaasteet. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, on katsottava olemassa olevaa hallinnoista taakkaa. Me kyllä usein puhumme pk-yrityksistä lainsäädäntöteksteissä, mutta meidän pitäisi nyt voimakkaammin viestiä sitä, miten tärkeitä pk-yritykset ovat taloudessamme. Mielelläni teen yhteistyötä jatkossa. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon, hyvä kollega, tästä puheenvuorosta. Seuraava puhuja on alderyhmän nimissä Edustaja Nähtikaalla. Yes, thank you, Chair. First of all, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää edustaja Piiperiä, mutta en minä kuitenkaan näe tässä nyt niin suurta ongelma ottaen huomioon, että tämä julkinen kuuleminen ei ole vielä edes viety, sitä ei ole viety päätökseen ja siksi ajattelin tehdä tarkistuksia tähän. Yksi esimerkki. Meidän mielestämme määritelmää ei välttämättä tarvitse avata. Sen sijaan me haluaisimme, että komissio tutkisi, onko sitä tarpeen ajantasaistaa. Minulla on myös huolenaiheita siihen, että nämä työntekijöiden määrät mm, eivät enää olisi tämä kriteeri nähdä, jos määritellään PK-yritys. Miksi työntekijöiden määrä ei ole kriteeri? Me olemme työskennelleet tämän kriteerin äh, parissa jo 14-15 vuotta. Ja tämä on se kriteeri, jota noudatetaan koko Euroopassa ja se edustaa 99 prosenttia kaikista yrityksistä, joten me aiomme tehdä tästä tarkistuksia Ja kuten edellinen puhuja sanoi, me teemme mielemme yhteistyötä asiasta. Thank you very much, colleague, for your remarks. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega, puheenvuorostanne. Ja nyt kuoryhmän ryhmän edustaja, edustaja Lopes-Permeja, olkaa hyvä. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kukaan ei voi olla huomaamatta pk-yritysten merkitystä Euroopassa. Niillä on taloudellista painoarvoa, ne luovat työllisyyttä ja sosiaalista ja taloudellista rikkautta, me, mutta me tunnustamme myös se, sen, miten suuret yritykset hyödyntävät äh, lainsäädännön puutteita ja lainsäädännön monimutkaisuutta suhteissaan eri ö, äh, yrityksiin. Suurten yritysten tärkein tavoite on vältellä vero- ja työllisyysvelvoitteitansa ja hyötyä sellaista tuesta, joka ei niille kuulu. Meidän mielestämme tämä ehdotus menee hyvään suuntaan, mutta se on huonosti ratkaistu. Tässä on tuotu ongelma esiin ja haluttu vältellä tätä. Ja tässä on avattu ovi lainsäädännön väärälle käytölle ja kenties tahtomattakin annetaan kova isku mikroyrityksille Euroopassa. Ne edustavat kuitenkin 90 prosenttia yrityskannasta Euroopan unionissa. Tässä täytyy työlainsäädännön työntekijöiden määrän olla yksi tärkeimmistä kriteereistä, että tähän täytyy ottaa myös uudenlaisia malleja, eikä todellakaan voida syrjiä todellisia pk-yrityksiä uuden tyyppisten yritysten kustannuksella ihan vain siksi, että yksinkertaistettaisiin prosesseja, en puhuisi liian pitkään sanon vain, että me olemme sitä vastaan, että otettaisiin tähän määritelmään nyt laajennettuna mukaan mitkäpit ja vielä suuremmatkin yritykset, vaan tässä täytyy keskittyä ennen kaikkea mikroyrityksiin yrityksiin ja pieniin ja keskisuuriyrityksiin. keskisuuri yrityksiin. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega puheenvuorostanne. Seuraava puhuja, on Dario Tamburano EFDD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kollegoiden tavoin minäkin haluaisin todeta, että hyvä, että tämä aihe on otettu esiin, koska pk-yritykset ovat hyvin tärkeässä asemassa – EU-ssa. Vuoden 2003 esitys loi tasapainon, melkein pyhän tasapainon, jota pitää ylläpitää. Kaikki arviot, joita on tehty vuonna 2006, 2009, 2013 julkiset kuulemiset ovat kaikki olleet myönteiset puitteet, joita, jotka voitaisiin vain vahvistaa. Meidän pitäisi olla hyvin tarkkana nyt, ettei puututa näihin kriteereihin joita mielestäni ei tarvitse muuttaa. Tämä on mielestäni tärkeää. Yleisesti ottaen emme voi tätä päätöslauselmaa tässä muodossaan hyväksyä. Meidän pitää todella pohtia niitä mahdollisia vaikutuksia, joita tällä voisi olla. Kun poliitikko lähtee muuttamaan lainsäädäntöä, pitäisi pohtia sitä, mitä vaikutuksia ehdotuksilla on – Komissio toteutti lyhyen vaikutusten arvioinnin, jossa luvattiin tutkia näitä vaikutuksia tuottavuuden nimissä. Ja siinä, miten taloudellista tämä on. Komission ehdotus oli siis tällainen, ja Pipe sanoi, että nyt pitäisi katsoa näitä kriteereitä, jotka liittyvät esimerkiksi vientiin muihin kriteereihin. Meidän pitäisi katsoa uusia ad hoc ehdotuksia näiden lisäksi. Me olemme keskusteluiden aikana jo kommentoineetkin esittelijän ehdotuksia. Meidän pitäisi käyttää tervettä järkeä ja kunnioittaa kaikkia 26. maaliskuuta määräaika. Enkä ymmärrä, miksi tässä on nyt niin kova kiire. Meidän pitää pohtia tätä kysymystä tarkkaan. Julkinen kuuleminen on edelleen käynnissä. Se päättyy toukokuussa. Se on tärkeää, koska kaikki sidosryhmät saavat näin mahdollisuuden kommentoida näitä suosituksia ja ehkä esittää muutoksia niihin. Joten puheenvuoroni lopuksi haluaisin todeta, että mielestäni ei ole kovin vastuullista. Otten huomioon, mitä kollegatkin täällä ovat sanoneet. Meidän pitää arvostaa julkista kuulemista EFDD-ryhmänä. Me siis pyytäisimme, että odottaisimme, että tämä julkinen kuulemisprosessi on saatu päätökseen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että me käymme keskustelua pk-yritysten suuruudesta. Kuten monet kollegat täällä ovat sanoneet, niin eh, erittäin suuri osa meidän yrityksistämme ovat pk-yrityksiä ja sen vuoksi on ihan hyvä miettiä tätä määritelmää. Minä puhun nyt eh, eh, esi- puheenjohtajana SME Europeille enkä yksityishenkilönä vaan eh, me annoimme oman vastauksemme viime viikolla komissiolle liittyen tähän uuteen PK-yritysmääritelmän arviointiin. Meistä meidän pitäisi estää se, että suuret yritykset voivat luoda tällaisia erityisiä rakenteita ja sitten tavallaan tekeytyä PK-yritykseksi. Minusta on tärkeää, että me saamme myös määritelmän myöhemmin midcap-yrityksille. Äh, PK-yritys, äh, eurooppalaisten PK-yritysten järjestö SM Europe, me olemme sitä mieltä, että nimenomaan PK-yritysten täytyy voida hyötyä näistä tuista, eikä meidän tule tukea sitä kautta suuria yrityksiä. Me tiedämme, että pk-yritykset luovat 80 prosenttia kaikista työpaikoista Euroopassa ja sen vuoksi suurten yritysten ei tule kerätä rahaa näiden tuki mahdollisuuksien kautta, vaan nimenomaan pienten ja startup-yritysten tulee hyötyä näistä tukimahdollisuuksista. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tämän päivän aihe on tärkeä, keskeisen tärkeä. Kysymys kuuluu, mistä työpaikat löytyvät? Kaksi kolmasosaa työntekijöistä työskentelevät pk-yrityksissä. 50 prosenttia pk tulee pk-yrityksistä. Ja pk-yritykset ovat erityisen tärkeitä kansalaisten palveluiden tarjoana. Ja siksi byrokratiaa pitää purkaa. Se on tässä keskeisintä. Haluaisin kiittää komissiota tutkimuksesta, jossa pohditaan Euroopan unionin kymmentä kuormittavimpaa säädöstä. Mistä pekoyritykset valittavat eniten siis? Äänestämme tänään tähän liittyvästä tilastoaiheesta. Minä uskoisin, että PK-yritykset tärkeimpänä tehtävänään huolehtivat siitä, että asiakkaat saavat palveluja tuotteita. Pieni on kaunista, kilpailun on siksi toimittava ja yhteiskunnassa kilpailu on ainoa tie hyvinvointiin. Hyvinvointia on saatava tietenkin aikaan ja siksi PK-yrityksillä on tärkeää huolehtia näistä yhden luukun järjestelmistä. Jos ajatellaan PK-yritysten kokoa, niin pyytäisin vain, ettei luoda nyt mitään uusia esteitä – koska nyt jo itsenäisen yrittäjän on riittävän hankala palkata työntekijöitä. Siinä on valtava vastuu ja kaikki esteet, 250 työntekijää, 500, pitäisi niin kuin ohjelmistojen osalta ajatella, että ylöspäin voidaan joustaa ilman esteitä. niin, etteivät yritykset joudu pelkäämään sitä, että joudut toiseen järjestelmään kasvun kautta. Toinen aihe on se, että 22 miljoonaa pk-yritystä tarkoittaa tietenkin sitä, että jokaiselle voida räätälöidä ratkaisuja. Uskoisin, että Eurostars-ohjelma – esimerkiksi olisi tärkeä PK-yritysten tukemiseksi. Erityisesti viennin kannalta olisi tärkeää kehitellä uusia strategioita. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon, Paula. Sitten kollega Sidik Kiitoksia puheenjohtaja. PK-yritykset ovat Euroopan unionin talouden selkäranka, mutta kriisin ja uusliberalistisen budjettikuripolitiikan takia PK-yritykset ovat joutuneet sulkemaan omiaan, oviaan ja esimerkiksi Kyproksella monet perheet ovat menettäneet kaikki tulonsa. Yli 15 000 PK-yrityksen on täytynyt sulkea, lopettaa toimintansa. Tästä syystä eritoten ajatellen pienempiä jäsenvaltioita tämä määritelmän muutos, sen laajentaminen on merkittävä kysymys. Tämähän hankaloittaa entisestään suuren osan pk-yrityksistä toimintaa. Meidän ei pidä unohtaa näitä seikkoja, kun keskustellaan mistä tahansa, mikä liittyy pk-yrityksiin. Eritoten, kun yritämme muuttaa pk-yrityksen määritelmää. Meidän äh, poliittiselle ryhmällemme äh, äh, GUElle, kuten kollega Lopes sanoi, mikä tahansa yritys, jolla halutaan muuttaa, muuttaa tätä määritelmää niin, että se kattaisi myös suuremmat ö, yritykset. Meidän suhtautumisemme on täysin kielteinen. Meidän pitäisi keskittyä reaalitalouteen ja siihen, että suojellaan paikkoja sen sijaan, että me leikkaisimme pk-yrityksiltä tukia ja vaikeuttaisimme niiden toimintaa, meidän pitäisi EUn taholta entistä enemmän tukea niitä ja edistää niiden mahdollisuuksia saada parempaa rahoitusta. Ja eritoten tukea, erityistukea pitäisi antaa mikroyrityksille. Ne ovat yleensä puhtaasti perheyrityksiä, joten niillä on vielä suurempia ongelmia niin pienissä kuin suuremmissakin jäsenvaltioissa. Kiitos paljon. Sitten Edward Martin. President, je vous avoue j'ai pas Kiitoksia puheenjohtaja. Myönnän, minulla ei ollut kauheasti aikaa lukea tätä tekstiä, mutta kyllä sen tulee vielä lukemaan ja olen kuullut sen, mitä herra Piper tuossa sanoi. Öö, määritelmästä kolmesta tuhannesta yrityksestä. 85 prosenttia pk-yrityksistä niin niissä on alle 10 työntekijää ja joissakin sitten 10-500. No, kyllä meidän täytyy miettiä tuolla pk-yritysten kokoa, mutta varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy tiettyä joustavuutta myöskin korostaa. PK-yrityksen hyvänä puolella on se, että ne pystyvät sopeutumaan taloudellisiin muutoksiin. Kriisin aikana tämä on nähty. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat pystyneet toimimaan myös kriisin aikana. meidän täytyisi kenties keskittää pohdintamme siihen, että miten me voimme toimia niin, että näitä pekoyrityksiä voidaan tukea, niille mahdollistetaan rahoituksen löytyminen näillä yrityksillä on vaikea saada rahoitusta. Ja myös pankeilla on oma roolinsa tässä niin, että ne voivat tukea tämän talouden sektorin tehtäviä. Tämähän on aivan tähdellinen sektori meille. Meillä, täyt, meillä täytyy olla realistinen määritelmä siitä, mikä on PK-yritys, mutta meidän täytyy myös miettiä, miten niitä voidaan auttaa. Herra Reminkin varmaan tämä toi esille, miten niille voidaan tätä pääsy rahoitukseen, ja ottaa tähän myös mukaan finanssi- ja pankkimaailma. Niiden pitäisi vähän enemmän luottaa pk-yrityksiin, jotka ovat kuitenkin ö, talouden selkäranka ja ne luovat noin 80 prosenttia työllisyydestä. Thank you very much. Kiitos paljon. Jos voisin lisätä ehkä kolme kommenttia. Ei mitään uutta. Toistaisin sen, mitä te sanoitte kollegat. Rahoituksen mahdollinen saaminen on kaikkein tärkeintä. Pari EUn ohjelman, ohjelmaa haluaisin mainita. Kosme ensinnäkin. Euroopan komissiolla on itse asiassa melko uusia ajatuksia. Eurooppalainen yritysneuvosto yhdeksännen tutkimuksen puitteohjelman yhteydessä. Eli olisi tärkeää katsoa, miltä se näyttää juuri pk-yritysten rahoittamisen kannalta. Kosme on ollut mahtava ohjelma kautta Euroopan. 100 miljoonaa ihmistä pk-yritysalalla hyötyivät tästä rahoitusta innovaation tukemisesta kosmen kautta. Ja toinen tärkeä aihe, joka myös liittyy rahoitukseen, on esirahasto, strategisten investointien rahasto. Tiedämme, että varasimme 20-30 prosenttia koko investointiohjelmasta pk-yrityksille, joten on hyvin tärkeää, että otamme huomioon, ehkä tämä kaikki sopii yhteen ehdotusteni kanssa, mutta on aivan välttämätöntä katsoa että myös strategisten investointien rahastossa esirissä. Ja sitten keskustelu PK-yritys maailman kanssa on hyvin tärkeää. Luultavasti sekä esittelijä että Euroopan komissio – on kerännyt paljon kokemusta tällaista keskusteluista. Ja se mainittiinkin tässä alustuspuheenvuorossa, Markus. Mutta jos voisimme saada vähän lisää tietoa vielä. PK-yritysjärjestöt ovat mantereellamme vankassa asemassa, joten voisimmeko saada vähän lisätietoa? Se olisi meille kovin tärkeää koska halusi, haluaisimme tukea näitä yleisiä ajatuksia tässä määrityskysymyksessä. Ja nyt pyytäisin Grow-pääosaston edustajaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta teille kaikille. Haluaisin ensinnäkin kiittää valiokuntaa sen tekemästä työstä. Meille tämä on erittäin tärkeää. Te olette puuttuneet tämän kysymyksen ydinasioihin. Missä ollaan nyt menossa pk-yrityksen määritelmän kanssa? No sanotaan, että puolessa välissä käytännössä. Hieman taustaa tähän. Meitä, meillä on velvollisuus tarkastella eri määritelmän tasoja kun teemme erilaisia arvioita aina silloin tällöin. Ja tähän mennessä kaikki arviot ovat osoittaneet, että PK-yritysmääritelmä ei ole täydellinen, mutta se kuitenkin toimii erittäin hyvin enemmistölle Euroopan unionin PK-yrityksistä. Eritoten kun tätä verrataan vastaaviin määritelmiin muilla maailmankolk- muissa maailmankolkissa, tämä sopii paremmin tarkoitusperiinsä Euroopan unionin kontekstissa. Vuonna 2016 saatiin tuomioistuimen päätös, joka liittyi hallinnolliseen päätökseen Euroopan kemiavirastosta. Tämä liittyy kahteen pk-yrityksiin ja tuomioistuin kumosi ekan hallinnollisen päätöksen – koska se oli sitä mieltä, että kun määritelmää sovellettiin, se oli tiukempi kuin itse määritelmä. Tämä hieman antoi sitten pontta äh, näille pk-yritysmääritelmille. No mitä nyt tähän mennessä on tehty komissiossa? Ensinnäkin olemme julkaisseet äh, vaikutusarvion kesäkuussa 2007 paremman lainsäädännön portaalissamme. Olemme käyneet kaksi keskustelua PK-yritysten järjestöjen kanssa. Viimeisin niistä oli tänä vuonna tammikuussa. Olemme järjestäneet kohdennetun PK-yritystutkimuksen vuoden alussa. Se päättyi 19. maaliskuuta muutama päivä sitten ja tulokset tulemme julkaisemaan pian. Tässä tutkimuksessa olivat mukana pk-yritykset, jotka olivat jollakin tavalla hyötyneet tai hakeneet tätä pk-määritelmää. Ja julkinen kuuleminen tästä asiasta päättyy 6. päivä toukokuuta. Meillä on myös konsultti, joka arvioi eri kysymyksiä, jotka liittyvät määritelmän muuttamiseen muuttamiseen ja hänen työnsä pitäisi saada päätökseen juuri ennen kesätaukoa. Jos kaikki nämä seikat tässä nyt otetaan yhteen, niin hyvin todennäköisesti saamme lopputulokset tässä syksyn alussa. Mitä todellisia ongelmia tähän nyt liittyy? Yhtäältä me haluaisimme sellaisen määritelmän, joka mahdollistaa edunsaajio kohtelun niille yrityksille, jotka todella tarvitsevat sitä. Eli tässä jätettäisiin pois nämä suuremmat yritykset, jotka vilpillisesti käyttävät pk-yritysmääritelmää hyväkseen. Mutta toisaalta me haluaisimme jotain mahdollisimman yksinkertaista, koska tätähän sovelletaan pk-yrityksiin ja sen täytyy olla silloin yksinkertaista. Tämä ei aina ole niin helppoa. Joskus siinä on ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi jos tällä hetkellä määritelmässä meillä on kaksi kriteeriä, työntekijöiden määrä ja sitten rahoituskriteerit mutta kun määritellään näitä numeroita, niin meillä on myös oma, omistuskriteeri. Kuinka suuren osan pk-yrityksestä suurempi yritys omistaa? Onko sama asia, jos on perheyritys, jolla ei ole muita omistussuhteita, ja sitten tällainen suuremman yrityksen, suurempan yrityksen kytköksessä oleva, omistuskytköksessä oleva pk-yritys? Nämä ovat hyvinkin monisyisiä kysymyksiä. Tällä hetkellä me siis ehdotimme, niin kuin vaikutusarviossa totesimmekin, tarkistaa vähintään seuraavat kolme seikkaa. Ensinnäkin pitäisi sopeuttaa näitä kattoja, kynnysarvoja, esimerkiksi tuottavuuden osalta. Tämä on jo tällä hetkellä suosituksessa mukana. Toinen seikka on se, että haluaisimme tässä korjata tämän pienen puutteen, joka tuomioistuimen päätöksessä tuli esille. Haluamme tehdä tästä mahdollisimman selvän ja soveltaa tätä määritelmää vain niihin pk jotka tarvitsevat sitä, ei suurempiin yrityksiin. Ja kolmas seikka, jota vaikutusarviossa ehdotetaan, on se, että autettaisiin hieman startup-yrityksiä niin, että niillä on mahdollisuus skaalautua Euroopan unionin tasolla – Kenties tällä, tässä voitaisiin pidentää parilla vuodella tätä ajanjaksoa, jonka aikana yritys kasvaa, mutta sitä edelleen pidettäisiin pekoyrityksinä. Tässä on nämä kolme tärkeintä asiaa. Monet pk-yritysjärjestöt ja toimijat ovat ottaneet näitä asioita e, esille ja me yritämme niitä nyt huomioida tässä. Esittelijä toi esille tiettyjä seikkoja ja parlamentin jäsenet myös puheenvuoroissaan puuttuivat näihin. Ensinnäkin haluaisin todeta, että mitkä yritys Kysymys on tuotu jatkuvasti esille. Me uskomme, että mitkä yritykset ovat merkittävä osa Euroopan unionin yritysmaailmaa, mutta kysymys on, kysymys on siitä, että otettaisiko, pitäisikö me ottaa mukaan pk-yritysmääritelmään vai johonkin muuhun. Näkemyksenä on se, että jos mitkäpit otetaan mukaan pk-yritysmääritelmään, niin on hyvin todellista, todennäköistä, että ne pystyvät paremmin hyödyntämään tätä erityiskohtelua ja tässä heikommalle asevalle heikompaan asepaan jäävät nämä pienemmät yritykset. Ehkä parempi olisi mitkä politiikkaa käsitellä erikseen pk-yrityspolitiikasta. Toinen ajatus, näkemä, ajatus on se, että tässä käytettäisiin hieman erilaisia kriteerejä, esimerkiksi pääoma- tai vientikapasiteettikriteeriä. No, mutta ensin sanoin, että meidän täytyy pitää tämä yksinkertaisena. Jos hyödynnetään tätä vientikapasiteettikriteeriä yksi parlamentin jäsenistä, tämä varmaankin mainitsi. Mitäpä tapahtuu perinteisille pk-yrityksille, jotka eivät harrasta vientitoimintaa? Jätetäänkö ne kokonaan määritelmän ulkopuolelle? Meidän täytyy ottaa myös tämä seikka huomioon. Sitten vielä muita asioita. Eräs niistä seikoista, jonka alan toimijat toivat esille, oli se, että pitäisikö jatkaa suositusten pohjalta vai ottaa joku toinen oikeusperusta tähän, vaikka asetus. Finishing now. Two minutes. Ihan pari minuuttia enää pyydän. Kyllä, kyllä, minä lopettelen ihan juuri. Tällä hetkellä Suositus on sellainen väline, joka sopii Euroopan unionille, koska tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat lähteä liikkeelle yhteiseltä pohjalta ja sitten sopeutua erityis, sopeuttaa toimintaan näihin erityispiirteisiin. Mutta kenties äh, nyt lopetan tähän, hyvä puheenjohtaja. Niin, pahoittelen. Pari minuuttia versus 20 sekuntia. Siinä on kyllä suuri ero. Äh, Mielelläni vastaan kyllä kysymyksiin. tämä oli hyvin tärkeää keskustelua. Tunnemme kyllä, että kannamme itse valiokunnassa vastuuta PK-yritysten tulevaisuudesta mantereellamme. Määritelmä on tässä hyvin tärkeä kysymys. Markus, voisinko pyytää vastaamaan kaikkiin kysymyksiin? Ja, vielen dank. Kiitos. Tämä keskustelu oli mielestäni hyvin rikastuttava. Ja se loi myös toivetta siitä, että Euroopan parlamentti äh, parlamentin pitäisi antaa myös oma osuutensa tähän konsultaatiokierrokseen, koska tuloksethan tulevat vasta ensi syksynä. Ja silloin on liian myöhäistä parlamentin lähteä mitään omia ajatuksia esittämään. Haluaisin vahvistaa kaikkia niiden ajatusta, jotka sanovat, että meidän ei periaatteessa tulisi muuttaa liikaa tätä PK-yritysmääritelmää, ja siitähän tässä aloitteessa ei olekaan kyse. Me haluamme, koska viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut asioita, eli tavallaan vähän ajantasaista ja myös tavallaan vastauksena PK-yritysjärjestöjen pyynnöille, eli että voitaisiin hieman nostaa tätä työntekijämäärää Eli tavallaan sopeutettaisiin tätä määritelmää nykyaikaan. Mutta kyllä me varmasti tähän löydämme konsensuksen. Toinen asia, joka täällä mainittiin moneen kertaan, oli, että älkää keskittykö liikaa midcaps-yrityksiin. Enkä haluakaan sekoittaa näitä asioita keskenään. Ja se, mitä komissio juuri sanoi, nimittäin, että pitäisikö meidän ehdottaa jotain omaa midcaps-yritykselle. Ja tämä ehkä olisi se kaikkein paras tie, koska silloin asia olisi selkeämpi. Mutta jos katsomme nyt esimerkiksi Euroopan puolustusunionia ja siihen liittyvää teollisuutta. Siihen näillä pk-yrityksillä ei ole mahdollisuuksia hallinnollisesti osallistua ja laatia näitä tarjouspyyntöjä. Ja silloin tämä 250 työntekijää, tämä raja ei ole tähän sovelias, eli pitäisikö tässä nyt olla jokin omansa? Eli te olette yritys, jolla on 2000 yritystä ja täytätte tämän, tämän ja tämän kriteerin. Ja me autamme teitä niin, että te pääsette äh, mukaan tähän eurooppalaiseen puolustusaloitteeseen. Tämä on aika tyypillinen esimerkki. Täällä ilmaistiin huolenaiheita vientiyritysten suhteen, mutta joissa yrityksellä on korkea vientiosuus ja vain vähän työntekijöitä, eli erittäin suuri vientiosuus niin miksi näille yrityksille ei sitten olisi jotain erityistukea tai apua unionin toimesta? Eli pk-yritysmääritelmä on yksi, mutta meidän täytyy vahvistaa meidän toimintaamme. Midcaps-yritykset, jotka haluavat eteenpäin, jotka haluavat äh, osallistua vahvemmin eurooppalaisiin rakenteisiin, niille me tarvitsemme uusia tarjouksia. Ja minusta meidän täytyisi jollain tavalla tämäkin yrityskategoria saada mitattavaksi. Joten kuten komissio sanoi, meillä on pk-yritysmääritelmä, joka on yksi asia, sitä täytyy sopeuttaa, mutta toisekseen meidän täytyy myös pystyä tarjoamaan midcaps-yrityksille tietyin kriteerein erityisiä tarjouksia ja tukea. Kollegoiden puheenvuorot olivat minusta enemmän, enemmän tai vähemmän tämän suuntaisia. Ja ihan lopuksi, jos toivotaan että tarkistusten määräaikaa pidennetään, niin me voimme pidentää tätä määräaikaa kahdella viikolla ilman, että aikataulu siitä romahtaisi. Joten otan huomioon tämän toiveen ja me voimme todellakin pidentää määräaikaa kahdella viikolla. Mutta ei niin kauan, eh, että komission eh, selvittelykierros on päätöksessä, koska silloin meidän ei tarvitse oikeastaan enää vaivautua tekemään mitään. Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä esittelijä Markus. Kiitos tästä puheenvuorosta ja myös joustavuudesta. Joten toteaisin, tai ensin kiitos koko keskustelusta. Loistava keskustelu. Varjoesittelijät, kaikki kollegat, komissio, kiitos. Ja Markus, Käsittääkseni olemme samaa mieltä siitä, että voimme sanoa, että määräaikatarkistusten jättämiselle päätöslausemaesitykseen on 9. päivä huhtikuuta. 9. päivä huhtikuuta. Kaksi viikkoa myöhemmin. Siis jotkut poliittiset ryhmät toivoivat tätä ja esittelijä hyväksyi tämän ehdotuksen. Ja sitten voimme luultavasti äänestää ITRE-valiokunnassa, kuten aikaisemmin ehdotimme 16. toukokuuta ja heinäkuussa 2018 äänestettäisiin täysistunnossa. Kiitos oikein paljon loistavasta keskustelusta. Voisinko ehdottaa, että annan puheenvuoron ITRE-valiokunnan ensimmäiselle varapuheenjohtajalle seuraavaa kokousosiota varten. Patricia, kiitos oikein paljon tästä valmiudesta. Minä otan oman korttini tästä mukaan ja vaihdetaan paikkoja. Tässä on Puolan tulkkaus valmiina. Niin, taidaan muuttaa sen kyllä. Viiden minuutin tauko. Odotetaan kymmeneen asti. Kiitos.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 aloitamme äänestyksen. Ehdottaisin ensin, että teemme testiäänestyksen. No, äänestämme siitä, kenen mielestä on hienoa, että aurinko paistaa, äänestää kyllä, ja ne, joiden mielestä on ikävää, että sataa, äänestävät ei. Po. Hmm. Trep. Eli yksi, ei kun kolme liikaa EPPstä. Kolme liikaa EPPstä. EPPstä kolme liikaa. Ancora due da togliere, prego. Kaksi liikaa. Cari. Tre. Caris, please, help me. No, no, il voto mate, eh? They have become uh, more. Four. Four more. <laughs>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 kollegat, ihan oikeasti, nyt meidän täytyy päästä eteenpäin. Nyt Guesta kaksi pois, koska meidän täytyy nyt voida aloittaa tämä äänestys. Mä juuri sistema, it's correct. Hyvin, it's You love this committee too much. <laughs> Eh, eh, eh. Karis, please. Sorry, you have to resolve this situation. Eh, Selvittäkää nyt tämä tilanne ihan oikeasti.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 huolehtia tästä ongelmasta, niin ehkä hylätään kaikki heidän äänet, kunnes tämä, kunnes tämä asia on selvitetty. Mr. Karins, please. This situation is ridiculous. Hyvä edustaja Karins, ihan oikeasti nyt tämä on ihan naurettava tilanne. Tämä on nyt ratkaistava kaikkien kollegoiden puolesta myös. One. Your, please, your, your, please. If your colleagues it it, tolga suo. Due. Two. Sorry, I propose that. Two minutes. Ehdotan nyt, että pidämme kahden minuutin tauon. Kaksi minuuttia. Two minutes. I propose to remove the additional EPP. Ehdottaisin, että EPPn yksi jäsen poistetaan salista. Ova, hmm? No niin, yritetäänpäs aloittaa uusiksi. Ja toivon mukaan voitte nyt selvittää nämä asiat niin, että ei tarvitse lähteä uudelleen tällä tavalla pelaamaan. Työjärjestyspuheenvuoro vai? Niin, kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen äänestys kaasudirektiivistä. Minä pyytäisin, että äänestystä lykätään, kunnes komission vaikutusten arviointi on käytössä. Koska näin on todettu toimielinten välisessä sopimuksessa, että jokaisen äänestykseen tarvitaan vaikutusten arviointi. Kohta kolme, kun puhutaan paremman lainsäädännön välineistä. Allora, noi abbiamo una richiesta di posporre la Selvä. Meillä on nyt pyyntö siirtää eteenpäin äänestystä työjärjestyksen artiklan mukaisesti. Ei keskustelua. Onko tukea sille tuelle, mitä Martina sanoi? Onko neljä kollegaa, jotka kannattavat sitä, että äänestämme tämän siirtämisestä eteenpäin. Kyllä, tarpeeksi jäseniä tukee sitä. Joten meidän on nyt äänestettävä tästä pyynnöstä. Eli kuka kannattaa sitä, että äänestystä siirretään eteenpäin? Tämä on koneellinen äänestys. Kuka haluaa, että äänestystä siirretään eteenpäin? So I think you have to make clear... Minusta pitää selvästi sanoa, miten äänestetään, jos halutaan, että tästä aiheesta äänestetään. Chi è d'accordo per posporre la votazione? Kuka kannattaa, että tätä siirretään eteenpäin, äänestää kyllä. Ja joka haluaa, että äänestetään nyt, äänestää ei. Eli kuka kannattaa äänestyksen siirtämistä eteenpäin, äänestää kyllä ja muut ei. Äänestys alkaa. One EPP. C'è sempre un PPE di troppo. Okay. Yksi EPP-läinen liikaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. ja pyyntöä äänestämisen siirtämisestä ei hyväksytty. Eli me lähdemme nyt ääntämään, äänestämään. Il rapporto del collega Busek Eli äänestämme kollega Bussekin mietinnöstä. Eli maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Ja aloitamme äänestyksen. Ensin tarkistus 8, 9, 10, 11 ja 12. Nimenhuuto äänestys. Unblock. Äänestys alkaa. C'è sempre un pipì di troppo, spero di non doverlo. Ja siellä on jälleen kerran yksi epäpäällinen liikaa. Eli yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys on päättynyt. Ja hylätty. Sitten siirrymme tarkistukseen 38 ja 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi

70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71, 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 100 ja 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CA2 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 130. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompro... Tarkistus 137 ja 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 141 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 johdanto-osan kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta niin 16, 16. Tarkistamme 16 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten koneellisesti loppuäänestys tästä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan. Votazione joka liittyy mandaattiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Määrä enemmistö eli neuvottelumandaatti on hyväksytty. Onnittelut esittelijä Busekille. Siirrymme toiseen äänestykseen. Siis toisen äänestyksen ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista asetuksen 184-2005 muuttamisesta ja 10 säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla. Kollega Lewandowskin mietintö on tämä. Äänestämme tarkistus 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 77. Oletteko, oletteko kaikki äänestäneet? Vielä muutama ääni puuttuu. Äänestys on päättynyt. Siellä on EPPssä taas yksi liikaa. No niin, hyvä. Äänestys päättyy nyt. Ja tämä hyväksyttiin. Tarkistus 77 hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 85 raukeaa. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Tarkistus 86. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjä Näyttää siltä, että tämä hylättiin. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Tämä on nyt teidän käsissänne 103 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan puolue, jotta ei hukata aikaa, niin äänestetään tästä koneellisesti saman tien. Kompromissi kahdeksan, äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kompromissi kahdeksan on hylätty. Seuraavaksi artiklat 115, tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää. Siis 133 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 39 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi meillä on vielä kaksi äänestystä näin muutetusta mietintöluonnoksesta. Äänestämme koneellisesti. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi nimenhuutoäänestyksellä äänestämme neuvottelumandaatin antamisesta. Koneäänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mikäs tässä olikaan määräenemmistö? Mm, neuvottelumandaatti on annettu kollega Lewandowskille ja onnittelut teille. Passiamo ora al terzo e ultimo. Seuraavana kolmas ja viimeinen äänestys tänä aamuna. Ekosuunnitteludirektiivi. Esittelijä on edustaja Rivasi. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Tarkistus 21 koneäänestyksenä. 21 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 ehdottaisin koneäänestystä heti. 27. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan, jos niin haluatte. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kompromissi on hylätty. Pahoittelut. Olisi pitänyt äänestyttää heti koneäänestyksenä. Nyt tarkistukset 28 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää ne? Äänestys alkaa. Tarkistus 31. Äänestys alkaa siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Muutama ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Tarkistus 31 on hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama enemmistö varmaankin, mutta tarkistetaan, jos haluatte. Tarkistus 61 äänestys alkaa. Neljä yksi ääni puuttuu, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 Heti äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Koneäänestys, tarkistus 32, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lisäys kompromissiin 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Koneäänestys. Pyydän kollegat. Lisäys kompromissiin 10. Äänestys alkaa. Pari ääntä puuttuu. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lisäyskompromissiin 11 koneäänestys alkaa. Lisäyskompromissiin 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty. Tarkistetaanko? Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 Koneäänestys heti. 57 äänestys alkaa. Pari häntä puuttuu. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 59. Koneäänestys jälleen. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 62. Koneäänestys. Tarkistetaan enemmistö, ei ole kovin selvä. Äänestys alkaa. 62. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kun tarkistetaan, jos niin haluatte. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, että pyysitte tarkistusta. Kompromissi neljä. Koneäänestys alkaa. Kompromissi neljä. Pari ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Kompromissi 4 on hyväksytty. Nyt tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 11 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paittelut. Nyt loppu äänestys. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPPn ääni liikaa. Nyt tämä on oikein 58 puolesta hyväksytty. Onnittelut edustaja Rivasi. Olka, olkaa Next option. Täällä ei ole mitään tekemistä äänestyksen kanssa, vaan seuraavan aiheen kanssa. Minun täytyy rynnätä tästä lentokentälle. Minä en löytänyt näin digitaaliaikana näitä, tätä tekstiä. Ja määräaika tarkistuksille on tänään. Minä haluaisin kysyä sihteeristöltä, onko tämä nyt oikea demokratian tapa toimia. Minä sain tämän viime torstaina varjoesittelijänä. Ihan tekninen kysymys Pitäisikö meidän käsitellä tätä tänään vai ei? Comment? On va clarifier ça avec On va On va clarifier ça avec elle. Alors, on va partir sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais euh, on part quel point Si, je quel point Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso. Hyvät kollegat, pyytäisin niitä, jotka ovat lähdössä lähtemään hiljaisuuden valitessa.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 Jatketaan. Esityslistalla seuraava kohta. Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla. Edustaja Matias on esittelee. Missä hän onkaan? Luulin hetken aikaa, että et ole paikalla. Pyytäisin nyt kollegoita poistumaan hiljaisuuden vallitessa, jotta voimme jatkaa kokousta ja voimme kuulla esittelijän puheenvuoron. 54 artiklan pohjalta työskentelemme yhteistyössä kulttuurivaliokunnan kanssa, joka on vastuuvaliokunta digitaaliaikaan liittyy monia seikkoja, jotka liittyvät meidän valiokuntamme työhön. Siksi meillä on mahdollisuus antaa lausunto. Puoli tuntia aikaa keskusteluun. Esittelijä saa noin viisi minuuttia esitellä tämän tekstin ja sitten kuulemme varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kannat. Pyydän nyt hiljaisuutta tänne saliin. Tämä on tärkeä aihe. President, eu queria Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä vastaamalla tähän kollegan äsken esittämän kommenttiin hyvin lyhyistä määräajoista lausunnon osalta. Tämä tilanne ei varmasti miellytä ketään, ei minuakaan, mutta me olemme hyvin riippuvaisia näistä kulttuurivaliokunnan määräajoista ja Kuten valiokunta tietää varmastikin, tässä oli hyvin pitkäkin prosessi takana, kun tehtiin päätöstä siitä, kuuluuko tämä meidän vastuualaamme, onko tässä yhteys kulttuurivaliokunnan ja ITREn välillä. Ja kaikki tämä vei aikaa. Me olemme esittäneet paljon tarkistuksia, mutta oli miten oli, lausunto on jo tehty loppuun ja jaettu. Ja on tietysti valittavaa, että se ei ollut netissä. Tämä toimitettiin kyllä kaikille varjoesittelijöille ja minulla oli mahdollisuus myös joidenkin heistä kanssa keskustella. Mutta lyhykäisesti nyt puhun tästä itse aiheesta. Tämä kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla on aivan perustavanlaatuinen luonteeltaan. Me tiedämme, että monikielisyys on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin perinnöistä. Mutta tämä myös aiheuttaa jotakin suuriakin haasteita, kun mietimme monikielisyyskysymyksiä kysymyksiä digitaalialalla. Meillä on 24 virallista kieltä Euroopan unionissa, 60 alueellista ja paikallista kieltä. Ja jotta nämä kielet selviäisivät myös digitaaliajalla, meidän täytyy ottaa huomioon sellaiset seikat, joilla mahdollistetaan kaikkien näitä, näitä kieliä puhuvien ihmisten pääsy digitaalipalveluihin. Teknologinen kieli voi olla myös uhka luonnollisille kielille tämän vuoksi tässä lausunnossa keskityn nimenomaan kysymyksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Ja niin on ajatella, että jos tässä on tällaista kieliteknologiaa, niin sitä täytyy kehittää sillä tavalla, että kaikki kielet voivat myös digitaaliajalla selvitä hengissä. Ja tämä, tätä täytyy katsoa meidän valiokuntamme toimivaltuuksien näkökulmasta. Kaikkia näitä kysymyksiä käsitellään kulttuurivaliokunnan mietinnössä. Sitä keskusteltiinkin jo eilen ja tämän vuoksi ITREN kehys on sellainen, joka esitetään tässä lausunnossa ja tässä on myös kuultu kollegoja valiokunnasta. Ensinnäkin tämä iso data. Me tiedämme, että luonnollinen kieli on merkittävä osa big datan perintöä ja tämän vuoksi meillä on tämä ehdotus yhteisestä foorumista, joka voisi toimia tulevien tutkimusten pohjana – oli kysymys teknologiasta, kieliteknologiasta tai itse tekoälystä. Toinen seikka liittyy sitten tutkimukseen, tutkimuksen kenttään. Meillä täytyisi olla asianmukaista rahoitusta, kieliteknologialle ja tässä täytyy ottaa, tämän täytyisi pohjautua luonnolliseen kielen, sen syvätasoon ja tässä pitäisi olla mukana erilaisten tutkimusinstituuttien, yliopistojen, mutta eritoten myöskin PK-yritysten ja muiden toimijoiden, jotka liittyvät tähän asiaan. Tutkimuskehystä varten tarvitsemme luonnollisestikin rahoitusta ja tämän talousarviokohdan ei pitäisi olla pelkästään tulevissa monivuotisissa kehitys rahoitusohjelmassa, vaan myös uudessa tutkimusohjelmassa. Ja meidän täytyisi miettiä tätä foorumia sellaisena, että sinne on vapaa pääsy, se on yhteen toimiva ja se pystyy todellakin tuottamaan hyviä ratkaisuja kieliteknologian kannalta ja näitä voitaisiin sitten skaalautuvasti soveltaa. Tässä täytyy korostaa pk-yritysten roolia, antaa niille lisää kapasiteettia ja rahoitusta. Esimerkiksi voidaan ajatella tässä pk-yritysten online-portaalien käännösten rahoitusta. Tämä on ehdottoman tärkeä asia, kun ajatellaan vaikka kasvua ja innovaatioita ja pk-yritysten selviytymistä. Ja viimeisin seikka sitten liittyy julkisiin palveluihin. Jos me kannatamme kansalaisten ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella, niin silloin kansalaisilla täytyy olla vapaasti liikkuessa mahdollisuus hyödyntää julkisia palveluja omalla kielellään. Ja tässä teknologialla on tähdellinen rooli. Tämän vuoksi täytyy antaa kapasiteettia julkisille viranomaisille niin, että he voivat hyödyntää kieliteknologioita, jotka ovat innovatiivisia, mutta samalla mukaan ottavia. Tässä olivat nämä neljä tärkeintä seikkaa, jotka mielestäni ovat meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin kuuluvia ja varmasti kaikki olemme valmiita viemään eteenpäin Euroopan unionissa kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja estämään vähemmistökielten häviämisen sekä parantamaan kieliteknologian kehitystä digitaaliajalla. Kiitos. Kiitos per questa presentazione e, e passiamo... Kiitos tästä alustuksesta. Nyt varjoesittelijät. Thank you very much. Kiitos. Haluan kiittää teitä näin lyhyessä ajassa teitte hyvää työtä. Tämä on hyvin hankala esittelijä katsoi jo koko tämän sisällön, joten en sitä kommentoi. Tuen täysin tätä lausuntoa. Ja valmistelemme nyt tarkistuksia, jotta voimme vain eh, painottaa tiettyjä näkökulmia. Mutta muutama eh, huomio Miksi tämä on tärkeä mietintö? Tässä on kysymys alhaalta ylöspäin lähestymistavasta. Eurooppaan kieliä on analysoitu. Kysymys on monikielisyydestä ja sen teknisestä näkökulmasta. Analyysi, jossa tuli suuri kuilu englannin ja muiden kielien välillä. Teknisestä näkökulmasta ei ole kysymys mistä, välttämättä mistään monikulttuurisuusongelmasta – Ja on varmaankin ihan hyvä, että kulttuurivaliokunta käsittelee tätä, tai on vastuuvaliokunta, koska tokihan tämä on kulttuurinen kysymys, monikielisyys, mutta tässä on myös tekninen näkökulma, siksi myös ITRE. Miksi on tärkeää? Miksi tämä on tärkeää teknisesti? Ajatellaanpa viimeisimpiä kehityskulkuja. Keinoäly, Ja kaikki menestysteknologiassa, kuten esimerkiksi kasvojen tunnistuksessa tai muusta. Ja samaa tällaisia läpimurtoja on tehty myös äh, kielissä ja esimerkiksi käännöksissä. Mutta otetaan nyt sitten tämä itse ajava auto. Mitä tämä oppiminen merkitsee? Eli tämän auto, Pitää toimia tietyissä olosuhteissa. Eli vuoris, vuorilla, aavikolla, kaupungissa. Ei se toimi. Ajatellaan kieliä, niin oppiminen pitää tehdä paikallisissa olosuhteissa, paikallisessa kielessä. Tarvitaan suurdataa ja, ja kuitenkin eh, Suuret kielet ovat tässä johtavia. Stoa valmisteli tästä erittäin hyvän tutkimuksen. Ja tämän tutkimuksen pohjalta me etsimme nyt poliittisia ratkaisuja. Me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa ja painopistettä, ja se on ratkaisu jotta voimme huomioida monikielisyyden ja, ja arvot. Argas, eh, la collega Moody in sostituzione di Compulanatri, prego. Kiitos. Edustaja Moody, niin, olkaa hyvä. Moody. Thank you, Patricia. It's a, madam... Kiitos. Niin, edustaja Griffin. Okay puheenjohtajamme mikrofonia. Niin, tämä on esimerkki siitä, miten Englanti tukee Suomea. Me tuemme tätä tekstiä ja jaamme sen huolen, että monet Euroopan kielet ovat varassa kadota digimaailmassa. Laaja kuilu englannin ja muiden kielten välillä teknologiassa. Tämä johtaa epä tasa-arvon eri ikäryhmien, alueiden ja jäsenvaltioiden välillä. Digin sisältöä pitää saada eri kielillä, koska näin ei synny niin suuria eroja siinä, miten tietoa saadaan. Tutkimus ja teollisuus on saatava ajamaan samaa poliittista visiota. Kielten ylläpitäminen digimaailmassa, käännösteknologian käyttäminen kaikkien kielten osalta on sellaista työtä, jota ei voi jättää suuryrityksille. Tämän on oltava poliittista työtä. EU, jäsenvaltiot, yliopistot ja muut julkiset laitokset ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan kielten ylläpitämisestä. Emme puhu ainoastaan englannista. Tutkimuksen, Nyskon tutkimuksen mukaan vain 40-50 prosenttia nettisisällöstä on englanniksi – Jotta voimme kaikki paremmin ymmärtää koko maailmaa, meidän on huolehdittava siitä, että käännökset EU-kielten kesken samoin kuin arabian kielisen tai kiinan kielisen sisällön kääntäminen eu kielille on mahdollista. Pienet kielet tarvitsevat lisäresursseja – on tärkeää, että kaikki kielet ovat esillä myös digimaailmassa, siksi on kehiteltävä teknologian mahdollisuuksia pienemmille eurooppalaisille kielille. Käännösteknologiassa on jo pirstaloitumista. Haluamme, että komission vastuussa koordinointitehtävästä ja saa yleiskatsauksen siihen, mitä nyt tehdään jo esimerkiksi horisontti 2020 tutkimuksen puiteohjelmissa ja niin edelleen. Käännösteknologiatutkimusta tehdä monissa EUn yliopistoissa. On tärkeää huolehtia siitä, mitä tietoa nyt on esimerkiksi käännettyjen asiakirjojen ja pilvipalveluiden kautta. Näin voidaan lisätä tietoa, tukea tutkimusta. Toivomme, että komissio voi löytää ratkaisuja tarjota tieteellisen tutkimuksen tuloksia muillakin kielillä kuin englanniksi. Kuvitellaan vaikka tilanne, jossa tieteellistä tietoa eli ilmastonmuutoksesta esimerkiksi tai poliittisesta populismista suomeksi, bulgariaksi tai unkarin kielellä. Tämä haittaisi koko Eurooppa. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmisillä on samanlainen pääsy tietoon ja teknologiaan myös kielellisesti. Kieliteknologiat voivat auttaa meitä kaikkia rakentamaan oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, johon kaikilla on pääsy. Kiitos edustaja Griffin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä aivan loistavasta työstä lausuntoluonnoksen osalta. Tämä rakentaa siihen, että sen päälle, että tunnustetaan meidän sirpaloittunut eurooppalainen kielellinen identiteetti. Tässä täytyy lisätä tietoisuutta institutionaalisella tasolla niin Euroopassa, Euroopan kuin kansallisella tasolla ja täytyy tunnustaa monikielinen ja monikulttuurinen todellisuus. Tässä haasteena on se, että luodaan yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisille, yrittäjille, kuluttajille niin, että he voivat hyötyä digitaalimarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden tulevasta kehityksestä tässä digitaalimarkkinoilla täytyy olla mukaanottava su- suuntaus ja tätä täytyy edistää uusien teknologioiden avulla. Siinähän paranee esimerkiksi Big Datan käyttäjä voidaan paremmin hyödyntää erilaisia oppimisohjelmia. Tavoitteena on antaa kansalaisillemme tarpeelliset taidot niin, että he voivat hyötyä sähköisistä palveluista kaikissa monisyisissä ulottuvuuksissaan. Ajatellaan vaikka sähköisiä liikenne- ja oikeus- ja kuljetuspalveluita. Monikielisyys on yksi rikki rikkaan eurooppalaisen kulttuuriperintömme piirteitä ja tämän todellisuuden pitäisi heijastua moninaisina mahdollisuuksina kansalaisillemme, kuluttajillemme ja yrityksillemme. Näin ei tänä päivänä kuitenkaan ole, kun ajatellaan erilaisia kielellisiä esteitä ja teknisiä esteitä sähköisessä kaupassa tässä jälleenmyyjillä on ollut vaikeuksia kasvata, kasvattaa markkinoitansa on verkossa. Tämän vuoksi Euroopan unionin täytyy antaa taloudellisia kannustimia niin, että voidaan nopeuttaa pilviperusteisia palveluita ja niin, että pystytään myös ottamaan jouhevasti kielellisiä, kieliteknologiaa mukaan. Ja kuten kollega jo sanoikin, tällä eritoten PK-yritykset voisivat hyödyntää automaattikäännöksiä. Ja odotan tässä nyt hyvinkin hedelmällistä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelyiden kanssa. Lega, per il suo intervento, ora la parola a Kiitos oikein paljon. Seuraavana Sorinio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi onnitella esittelijä. Hän on tehnyt erittäin hyvän lausunnon meille olen yhtä mieltä näiden neljän seikan kanssa, joihin hän viittasi johdannossaan. On erittäin tärkeää, että meillä on yhteinen foorumi, jotta voisimme käsitellä Big Datan kautta kielellisiä kysymyksiä, meidän täytyy vahvasti panostaa tällä alalla tutkimukseen. Tämän lisäksi on tärkeää lisätä pk-yritysten osaamista ja ottaa huomioon myös startupit ja muutkin yritykset, jotka tarvitsevat asianmukaista tukea tässä, mutta erityisesti pk-yritykset ovat tässä keskiössä. Ja tässä täytyy myös parantaa julkisten palveluiden ja erilaisten käyttäjien kykyä hyödyntää näitä palveluita. Monikielisyys kuuluu monimuotoisuuteen, identiteettiin. Tämä on tärkein rikkaus, joka meillä Euroopan unionissa on. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että tämän lausunnon pitäisi viitata selkeämmällä tavalla Euroopassa kehitykseen ja antaa potentiaalia ö, erilaistumiselle myöskin, eikä poistaa sitä. Diversiteetti antaa oman panoksensa myös kilpailukyvylle ja yhdy lähentymiselle ja johdonmukaisuudelle. Ja tällainen kielellinen politiikka voi myös palvella näitä tavoitteita, jotta voitaisiin hieman syventää tätä ajattelulinjaa, niin olen esittänyt muutamia tarkistuksia tähän lausuntoon. Kollega Zorinho, ora la parola a mi... Kiitos edustaja Zorinho. Nyt edustaja Reda. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä lausunnosta, jota vihreät EVA tukee. Tässä on hyvin tärkeä tavoite, nimittäin äh, säilyttää min, vähemmistökielen digitaaliselta häviämiseltä. Ja tämä voi olla hyvä vain, jos me investoimme tarvittaviin välineisiin. Tämä lausunto on hyvä alku ja teemme tarkistuksia vain täydentääksemme tätä. Jos katsomme olemassa olevaa teknologiaa vähemmistökielille, jolla on erityispiirteitä, esimerkiksi tunnetun verkoston lisäksi, niin silloin sen täytyy olla tärkeää, että esimerkiksi näppäimistöt tukevat tätä samoin kuin ohjelmistot, ja komission tulee ottaa tämä huomioon myös tarjouskilpailuissa. Taloudellista tukea annetaan jo monilla perinteisemmillä kulttuurialueilla. Unioni tukee esimerkiksi elokuvien tekstittämistä vähemmistä kielillä ja tätä pitäisi laajentaa myös muihin medioihin, kuten esimerkiksi appseihin ja videopeleihin, koska lapset, kasvavat lapset joiden ensimmäinen kieli on vähemmistökieli, saavat usein vain opetus appseja ja videopelejä muilla kielillä, joka estää heitä oppimasta täysin tätä ensimmäistä kieltä. Olen täysin samaa mieltä esittelijän maininnasta Big Datasta, jolla voitaisiin tukea kieli, teknologiaa, konekäännökset, tekstin tunnistaminen ja muu. Joten näitä teknologioita, big data-teknologioita pitäisi olla saatavilla myös kieliteknologian tutkimukseen. Eikä tässä ole kysymys vain yrityksistä ja tutkimuslaitoksista, vaan myös äh, siviiliprojekteilla on tärkeä rooli, kun kehitellään välineitä, jolla voidaan tukea omia kieliä itse. Siksi on tärkeää, että me tuomme myös tällaisia äh, avoimia projekteja saamaan myös rahoitusta. Ja lopuksi pyytäisin, että ei unohdeta myös äh, viittomakieliä digitaalisessa ympäristössä. Tämä ei ehkä vaikuta heti äh, tyypilliseltä, mutta on erittäin tärkeää, äh, että ihmiset, äh, joiden äidinkieli on viittomakieli, voivat käyttää sitä myös digitaalisessa ympäristössä. Määräaika on erittäin tiukka ja lyhyt, mutta uskoakseni me olemme kollegoiden kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä, joten varmaan nopeasti pystymme tämän saamaan valmiiksi. Kiitos. Komissio ei ole edustettuna, mutta meille on kerrottu, että he mielellään komissiosta vastaavat kirjallisesti kysymyksiin, jos teillä niitä on ja haluatte niitä lähettää. Nyt edustaja Matias loppupuheenvuoron. Haluaisin kiitellä teitäkin tästä työstä. Kiitoksia vielä kertaalleen puheenjohtajan. Minulla ei mennä tässä pitkään. Haluaisin vain kiittää kollegoja kommenteista. Kuten voitte kuvitellakin, monet niistä seikoista, joita tuotiin esille puheenvuorossa, ovat erittäin tervetulleita. En usko, että tässä on mitään ristiriitaisuuksia näiden eri näkemysten välillä kun te esititte näitä ajatuksia ne lausunnon täydentämiseksi. Joitakin näistä ei nyt otettu vain tänne, koska tässä on tietyt pituusrajoitukset lausunnolla, mutta olen erittäin myöntyväinen tarkastelemaan kollegojen tarkistuksia. Minulla ei ole mitään vastalauseita niiden osalta. Uskon, että ne kaikki voidaan ottaa oikein hyvin mukaan tähän. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että vaikka tämä nyt ei ole mikään loistava ratkaisu, niin sain tietoa sihteeristöltä, että onnistuimme kello 12 huomenna laajentamaan tätä määräaikaa tarkistuksille. Ei se nyt kovin paljon ole, mutta kuitenkin jotain niin, että kaikilla on mahdollisuus esittää tarkistuksia. Ja kuten sanoin, nämä tarkistukset ovat erittäin tervetulleita. Kiitoksia. La kollega Mattias, allora abbiamo... Kiitos paljon, kollega Mattias. Näin saamme ylimääräisen päivän. Ei 21. vaan 22. päivä. Ja kiitos, että teette tätä työtä. Ja nyt siirrymme hyvin tärkeään aiheeseen, joka koskee Horisontti 2020 tutkimuksen innovoinnin puiteohjelma, Euroopan energiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaa. Kyse on siis täydentävyydestä. Esittelijä on Rebecca Harms. Neuvosto on päättänyt kuulla parlamenttia tästä ehdotuksesta ja siksi meidän on annettava lausunto ennen kuin lopullinen teksti hyväksytään käsittääkseni. Joten tämä on meille tervetullut asia. Nyt esittelee Harms saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, vielen Dank, um, ähm, Andi. Kiitos ähm, niille, jotka sihteeristössä ovat äh, työskennelleet tämän parissa. Kiitokset myös komissiolle. Aikataulua muutettiin hieman tämän mietinnön keskustelun osalta, koska tässä on paljon puhuttavaa ja se pitää tehdä huolellisesti. Itse uskon, että on erittäin tärkeitä alueita, joissa on kysymys tutkimuksesta, ja tässä me puhumme nimenomaan Euratomin tutkimusohjelmasta. On erittäin tärkeitä alueita, jotka kuuluvat eh, tutkimukseen ja Euratomiin, ja että näillä alueilla voi ja niillä täytyy olla tärkeä rooli myös tässä. Kaksi alaa ensinnäkin minusta. Ensimmäinen olisi kaikki se, mikä liittyy Euroopan unionissa vanheneviin ydinreaktoreihin, jotka tuovat mukanaan suuria riskejä ja turvallisuuskysymyksiä. Joten näiden riskien parissa täytyy nyt pähkäillä. Ja toinen suuri sektori eurooppalaisessa keskustelussa koskee myös tätä, näiden reaktoreiden ää, ikää ja mitenkä käsitellä turvallisella tavalla jätteitä, ei ainoastaan näitä korkearadioaktiivisia polttoaineita, vaan kaikkea muuta. Ja nimenomaan loppusijoituspaikan täytyisi olla Euratomin tutkimuksen yksi keskipisteistä. Ja ihan äh, yksi lysti, jonka jäsenvaltioilla ohjelmassa se, että luovutaan ydinvoimasta, niin äh, intressit ovat kaikilla ihan samat ja kaikki maat täytyy äh, saada kiinnittämään huomiota näihin ongelmiin. Ruotsi on aina ollut Euroopan unionissa se maa, joka on kaikkein pisimmälle päässyt ydinvoiman lopettamiseen käytön lopettamisessa ja, ja loppusijoituspaikoissa. Ja Ruotsissa kuitenkin tämä on nyt keskeytetty tämä ohjelma ja ruotsalaiset olettavat, että kaikki se, mitä he tähän mennessä ovat tehneet, esimerkiksi aikataulusuunnitelmua ja liittyen aktiiviseen vaiheeseen, jää nyt jalkoihin. Joten minusta tämä loppusijoitus on yksi asia, joka jonka pitäisi olla tutkimuksen keskiössä Euratom-ohjelmassa. Ja otan huomioon nämä nykyiset kehityskulut ydinenergian alalla, koska ydinvoimakäyttöhän vähenee koko ajan, niin sittenkin kehitellään ja investoidaan uusien reaktorityyppien kehittämistä ja tutkimista, ja tästä ollaan tekemässä painopistettä tutkimuksessa. Ja minusta tästä täytyisi nyt poiketa ja huomioida, mitä tehdään muissa, muilla energiasektoreilla ja, ja se, miten niihin investoidaan. Ja ne ovat huomattavasti tärkeämpiäkin vielä, kun ajatellaan ilmastonsuojelua. Asioita meidän myös tulisi pohtia. En tiedä, puhutaanko tässä muissa valiokunnissa, esimerkiksi talousarvion valvontavaliokunnassa, nimittäin ydinfuusion tulevaisuus. Tämän päivän mennessä ei ole onnistunut, onnistuttu löytämään varsinaista käyttö ajatusta tälle. Joten meidän täytyy todellakin miettiä, miten me käytämme varojamme Euroopan unionissa tulevaisuudessa. Meidän täytyy arvioida ja minusta älykkäämpi ratkaisu ö, olisi erittäin tärkeä fuusioteknologialle. teknologialle ja se, että me toisella tavalla tätä tukisimme kuin tähän mennessä. Eli tässä minun alustukseni ja mielenkiinnolla odotan varjoesittelijöiden näkemyksiä. Grazie alla collega. Kiitoksia kollega Harms tästä alustuksesta. Sitten EPP-määrä esittelee, olkaa hyvä. Thank you. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Horisontti 2020 ohjelmassa. Sitä, siinä sanotaan, että tätä ohjelmaa sopeutetaan 2014-2018 viisivuotiskaudella Euratom-sopimuksen rajoissa, mutta rahoitus ydintutkimukselle seuraavalle kahdelle vuodelle on jo mukana monivuotisissa rahoituskehyksissä – 2014-2020. Eli Euroopan unionin tasolla tutkimus- äh, tutkimuksen rahoitus seuraavan kahden vuoden ajan jatkuu, kun nykyinen ohjelma loppuu. Me tuemme komission ehdottamaa ohjelman jatkoa yleisillä ja erityisillä tavoitteilla, kuten esimerkiksi tuetaan jatkuvia parannuksia turvallisuudessa ja operaatiossa reaktoreiden osalta. Annetaan parempi panos turvallisille pitkän aikavälin ratkaisulle ydinjätteen osalta mukaan lukien loppu, sijoitus ja kuljetukset. Tuetaan asiantuntijuuden kehitystä ja ylläpitoa. Ja tuetaan erilaisia sovelluksia teollisuudessa ja lääketieteessä turvallisen tavalla. Fusioenergian kehittämistä voimalähteenä tuetaan. Halutaan varmistaa tutkimusinfrastruktuurien kehitys ja edistys yleiseurooppalaisesti tuetaan asianmukaisten turvalausekkeiden kehitystä niin, että edelleen varmistetaan korkean tason ydinturvallisuus Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä seikkoja. Ne pitäisi katsoa kattaa ohjelmalla ehdotetun talousarvion puitteissa. Tässä täytyy erityishuomiota kiinnittää komission asiantuntijaryhmän suosituksiin, jotka liittyvät suoriin ja epäsuoriin toimiin tämän ohjelman osalta. Kiitos. La parola ora al collega Henkel Pellicere. Kiitos. Nyt edustaja Henkel. SND eh, Baltic. No. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh, our group... Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, ryhmämme on edelleen muodostamassa kantaa. Joten haluaisin painottaa vain muutamia tärkeitä seikkoja ilman, että menen liian pitkälle yksityiskohtiin. Ensinnäkin Euratom tutkimus- ja koulutusohjelma rahoittaa hankkeita, jotka tukevat, kuten tiedämme, työpaikkoja ja maailman huippututkimusta. On tärkeää, että päästään tavoitteisiin Euroopan fuusiotiekartassa ja muutenkin vastataan unionin tavoitteisiin. Kun tästä aiheesta keskustellaan, pitäisi katsoa asian globaalilta kannalta. On kyllä totta, että Saksa, Itävalta, Sveitsi luopuvat ydinvoimasta, mutta maailmanlaajuisesti on enemmän ydinvoimaloita kuin koskaan aikaisemmin. Tällä hetkellä 40 ydinvoimalaa on rakenteilla tai suunnittelussa. Haluaisin lisärahoitusta ydintutkimukseen, koska EUn ilmastotavoitteisiin pääseminen ja johtoaseminen aseman ylläpitäminen on muuten mahdotonta. Toiseksi pidämme hyvänä artiklan 5 muutoksia, jotta 2019-2020 Euratom-ohjelma avataan sellaisille alueille ja maille, jotka ovat assosioituneet Euratom-ohjelmaan 2014-2018. Puhun tietenkin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Nyt kun on jatkettu yhdistyneen kuningaskunnan siirtymäaikaa, pitäisi odottaa, että yhteistyö voi jatkua EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä tällä saralla. Toivon, että hyvä koordinointi ydinalalla jatkuu myös Euroopan unionissa Brexitin jälkeen. Haluamme sopia jatkuvasta yhteistyöstä Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ydintutkimuksen alalla pidemmällä aikavälillä. Mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollega Henkel. Nyt edustaja Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tässä on tämä kuuleminen tehty. Tässä voidaan tarkastella useita eri asioita. Mitä tulee talousarviokysymyksiin, niin on aivan selvää, että kun Euratom-ohjelma jollakin tavalla otettiin Horisontti 2020 ohjelmaan, saatiin tämä vuotis lisäkausi tähän. Tämä mahdollistaa tämän yhteyden ja ohjelman jatkamisen. Ja tämä on hyvä asia. Me, minulla ei ole mitään näihin summiin liittyvää. Mitä tulee tähän itse sisältöön? Mitä kantoja tässä nyt voisi olla atomi ydinenergian osalta, niin on aivan totta, että tämä tutkimusohjelma on kyllä perusteltu ja sitä täytyy puolustaa. Tämähän liittyy joka tapauksessa turvallisuuteen ja varmuuteen, mutta ennen kaikkea täytyy ottaa huomioon esimerkiksi ydinjätekysymykset ja turvallisuuskysymykset ydinlaitosten sisällä, uudelleen tarkasteluohjelmat. Nämä ovat todella ajankohtaisia kysymyksiä esimerkiksi monissa maissa, myös omassani, ja naapurivaltiot ovat usein huolissaan näistä kysymyksistä. täytyy myös miettiä uudenlaista ydinvoiman muotoa ja fuusioenergiaa, jota meidän täytyy tukea. Fuusioenergiaohjelma on varsin heikon tuen saanut No, verrattuna joihinkin muihin ohjelmiin. Joten hyvin myönteisesti suhtaudumme tähän ehdotukseen, joka kuten kollega sanoikin, että jossa voidaan ottaa mukaan myös nämä assosioituneet alueet, ajatellen myös yhdistynyttä kuningaskuntaa 2020 vuoteen. Tämä on tämä siirtymäkausi. ajatellen näitä ydinenergiatutkimusohjelmia ja me näillä ehdoilla kyllä täysin tuemme tätä ehdotusta. E, eh. Kiitokset teille Ryhmän nimissä edustaja Matias. Kiitoksia. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää tästä työstä ja e- hänen esittelystään. Meidän ryhmässämme ei ole yhteisiä kantoja ydinenergian osalta, mutta me puhumme kyllä Euratom-ohjelman jatkamisen puolesta – Tämä on eri asia kuin sotkea tämä tueksi, tukeen ydinvoimalle. Meidän täytyy siis jatkaa tätä ohjelmaa tietyissä, tietyillä ehdoilla tiettyjen rajojen piirissä. Me emme halua mitenkään estää tätä. Meillähän on ryhmässä hyvinkin erilaisia kantoja ydinvoimasta, mutta jopa näinkin ollen haluaisin esittää muutamia huomioita, jotka menevät aika tavalla esittelijän linjojen vastaisesti. Tässä ei pidä erotella ohjelmien jatkamista tärkeimmistä tavoitteista ilmastonmuutoksen torjumisen osalta. Tässä täytyy huomioida nämä ilmasto energiaohjelmat ja tutkimusohjelmat Euroopan unionissa. On tärkeää myös, että jatketaan tutkimusta muiden energiamuotojen osalta, ei jätetä tätä syrjään. Ja no, tuemme sitä, mitä esittelijä sanoi tarpeellisesta rahoituksesta, samoin kuin ydinlaitosten purkamisesta ja realistisesta politiikasta sen jatkamisesta. Ja riippumatta siitä, mikä meidän kantamme nyt on ydinvoiman osalta ryhmässä. Henkilökohtaisesti minä vastustan ydinvoiman käytön jatkoa ja nämä ohjelmat, nämä osat tässä ohjelmassa, niiden ei pitäisi olla prioriteettiasemassa. Ja meidän pitäisi lähteä sille tielle, e, jos meidän pitäisi lähteä sille tielle, joka puoltaa sellaista ohjelmaa, jossa ei viedä ydinvoiman käyttöä eteenpäin entisestään. Kiitos. Edustaja Chevalier. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin tukea tässä Euratom-ohjelmaa. Komissio ehdotti meille tekstiä tässä viitataan hiilivapaan energian edistämistä mukaan lukkien e, ydinenergia. No yleensä näissä teksteissä aina viedään eteenpäin uusiutuvia energialähteitä. Tämä lähestymistapa muistuttaa, että Euroopan unionissa on kaikista vähiten, ne maat, jotka vähiten aiheuttavat päästöjä ja käyttävät eniten ydinvoimaa. Meidän täytyy pystyä myös jatkamaan yhteistyötä tässä brittien kanssa, jos he näin haluavat. Ydinvoima on edelleen erittäin tärkeää niin energia-alalla kuin esimerkiksi lääketieteessä. Yhdistyneen kuningaskunnan täytyy pystyä poistumaan Euroopan unionista ilman, että tämä mitenkään uhkaa heidän maansa energiataloutta. Kumppanuus vastaa meidän ryhmämme haluamaa yhteistyösuhdetta UK kanssa. Fuusioenergian edistäminen on myös yksi hyvä esimerkki valtioiden välisestä yhteistyöstä, kun halutaan saavuttaa hiiletön energiavalikoima. Val- jäsenvaltioidemme energiariippumattomuus on myös erittäin tärkeä kysymys. Kun ajatellaan 2014-2018 vuotta, tässä on 400 miljoonaa vuodessa suunnattu tähän riippumattomuuden edistämiseen. Tämä liittyy myös ydinvoimaan, ydinjätteisiin, ydinvoimaloiden purkamiseen. Me olemme varsin tyytyväisiä komission esittämään tekstiin ja toivomme, että vihreiden esittelijä todella etsii tässä yhteisiä intressejä eikä pelkästään tällaista ydinvoiman vastaista kantaa. Kiitos. Kiitos, Kolen Kolitschev. Siis zájmem poslechl nejrůznější Kiitos. Kiitos. Olen kuullut tästä näitä eri näkemyksiä ja maalikkojen näkemyksiä ydinenergiasta ja tämä on aina kovin mielenkiintoista. Hyvin usein kuulemme, kuinka ideologia voittaa teknologian. Haluaisin kiinnittää sekä esittelijän että muiden puhujien huomion siihen, että ilman ydinteknologiaa koko korkea volttiverkosto tulee muuttumaan epävakaaksi hyvin nopeasti, joten siihen liittyy myös ydinvoiman käyttö. Jos, me halu, jos te haluatte käyttää sähköä, haluatte käyttää teidän kännyköitänne, ja siirtyä esimerkiksi liikenteessä e, lisäsähköistäminen, silloin tarvitaan enemmän ydinvoimaloita, eikä ainoastaan vain niitä, jotka ovat käytössä tänä päivänä. Toinen kysymys, se, minkä pitäisi olla Euratomin tulevaisuuden suunta. Jos haluaa, että ihmiset ovat tulevaisuudessa tai olettaa ihmisten olevan automaattisesti terveitä, niin silloin ei tarvitse edes huomioida mitään tutkimusta. Mutta radioisotoopit kuuluvat kaikkein eh, toivekkaimpiin alueisiin, joita tulisi tu- tukea tutkimuksessa. Ja olen sitä mieltä, että on todellakin eh, tärkeää olla huolissaan ydinjätteistä. Mutta eh, tässä kuitenkin usein puhutaan vain ideologian pohjalta. Monet kollegat luulevat, tai uskovat, että tämä polttoaine jäte väliaikaisissa varastoissa on pelkkä jätettä, mutta se on itse asiassa erittäin tiivistä raaka-ainetta, jota voidaan käyttää uuden sukupolven ydinreaktoreissa ilman, että syntyy enää suurta määrää jätettä. Sitä ei voi sanoa aurinko- tai tuulivoimasta. Joten minusta on hyvin tärkeää kehittää ohjelmia, jolla, jolla voidaan hyödyntää olemassa olevaa ydinmateriaalia. Ja haluan painottaa vielä kerran uusi lääketiede, radioisotooppi, oppien myötä auttaa monilla aloilla. Ne ovat huomattavasti tehokkaampia kuin monet klassisen lääketieteen hoitomuodot. Joten pyytäisin kollegoita olemaan kuuntelematta liian naiveja näkemyksiä. Grazie, discussione davvero molto interessante. Kiitos oikein paljon. Tämä on todella mielenkiintoista keskustelua ja haluaisin nyt antaa Rebecca Harmsille mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Komissiohan ei ole paikalla, kuten sanottiin, mutta komissio on valmis antamaan kirjallisia vastauksia kirjallisiin kysymyksiin. Niin on ikävä, että komissio ei ole nyt paikalla, koska yksi kysymys käy selvästi ilmi tästä keskustelusta edustaja Henkelin puheenvuorosta erityisesti – Mielestäni komission pitäisi kyllä vastata siihen kysymykseen, onko artiklan viisi täydennys kohdassa C, jossa sanotaan Euraton ohjelman tulisi olla avoin maiden tai alueiden assosioimiselle, jotka ovat osallistuneet Euraton tutkimusohjelmaan 2014 kahdeksan toista tai seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman osallistuneiden osalta? Onko tämä täydennys tehty yhdistyneen kuningaskunnan osalta Brexitin takia? Minulle tilanne ei ole selvä. Tämä olisi tärkeä vastaus, koska komissiohan on esittänyt myös euroton sopimuksen muutosehdotuksen esittämistä. Siis sen lisäksi, mitä keskustelemme tässä nyt tutkimusalasta Brexitin takia – yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen takia. Eli jos komissio ei pysty tänään vastaamaan tähän kysymykseen, kun pääjohtaja on jäänyt jumiin johonkin komission ja parlamentin rakennusten välimaastoihin, niin olisi tärkeää, että saisimme kirjallisen vastauksen. Ja että komissio myös kommentoi täällä käytyä keskustelua. Sitten kollegoiden puheenvuoroihin. Meillä on aivan selvästi myös erilaista tietoa ydinenergian kehittelystä Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti. Voin mielelläni antaa kollegoille käyttöön lukuja siitä, mitä kehitystä on olemassa nyt. Maailmassa on yksi maa vain, jossa tällä hetkellä laajennetaan ydinvoiman käyttöä käyttöä. Kiinassa siis. Kaikkialla muualla ydinenergian käyttö on vähenemään päin. Tämä liittyy siihen, että uudet rakennushankkeet eivät pitkään ole enää ole kannattavia. Ja tämä nähdään myös suuryritysten tilanteissa ydinvoiman alalla, ei ainoastaan Areva ja EDF. Olet tässä menneet lähes konkurssiin. Westinghousein tilanne on myös merkittävä tällä sektorilla ja Japanissa, Japanin teollisuus Fukushiman katastrofin jälkeen taistelee kyllä hyvin suurten talousongelmien alla. Ja tällä on ollut kyllä sellaista vaikutusta, että maailmanlaajuisesti ei enää voida todeta tällaista lisää rakentamista, kuten edustaja Henkel antoi ymmärtää. Ja sitten jos ajatellaan fuusioiden fuusiotutkimusalaa, niin on sanottava, että tämän alan erityiskeskustelu jää vähälle huomiolle budjetin aikana. Ehkä edustaja Henkel voi nauraa. Tämähän liittyy tähän MeToo-kampanjaankin vähän, että nauraskellaan tässä naispuoliselle esittelijälle, kun miehillä on aina enemmän sanavaltaa. Mutta kun ydinfuusiosta keskustellaan, niin viime vuonna oikaistin sitä, miten arvioitiin tehokkuutta fusioprosessin osalta – Siis sen, miten paljon, miten tehokkaasti energiaa tästä prosessista saadaan. Tämä on asia, jota pitäisi arvioida selkeästi, kun ajatellaan, minkälainen merkitys tutkimusohjelmassa on tähän mennessä antu, annettu tälle alalle. Sitten Bussek vähän aikaa sitten keräsi ihan hyvän ryhmän myös keskustelemaan, kun ajatellaan budjettioloja, kun budjettiolot muuttuvat. Miten budjettivaroja käytetään? Meidän on ehdottomasti keskusteltava siitä, miten paljon fuusio, joka ei mitenkään ratkonut energiaongelmamme vuosituhannen loppuun mennessä, miten jatketaan tämän alan käsittelyä tutkimuksessa. Muutenhan ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta ja tästä – tutkimusohjelmasta Euratomista antoi ymmärtää, että meillä on jännittävät keskustelut luvassa. Ja minä jakelen näitä lukuja sitten tietoja ydinenergian kehityksestä kautta maailman. Mielelläni annan ne käyttöön, jotta teemme työtä samalta pohjalta. Kiitos oikein paljon, edustaja Harms. Lisäisin että komission edustaja on saapunut paikalle ennen kuin saatte puheenvuoron. Haluaisin sanoa, Rebekka, että voisitte ehkä toistaa tärkeimmät kysymykset, jotka lähetetään kirjallisesti. Kun hän nyt käyttää puheenvuoron, olisi ehkä hyvä, jos hän saisi ensin kuulla lyhyesti tärkeimmät kysymykset. Niin. Keskusteluissa tuli esiin kysymys tästä artiklasta 5 ehdotuksessa, jossa sanotaan, että Euratom-ohjelma avataan yrityksille ja sitten kohta C avataan maille tai alueille, jotka ovat assosioituneita joko tähän seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan tai Euratom-ohjelmaan. Tarkoittaako tämä sitä, että katetaan myös tällä Iso-Britannian kysymys? Madam Chair, thank you very much, uh, and let me apologize. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen siitä, että en ollut läsnä keskustelun alussa. Pyydän anteeksi Rova Harmsilta. Toivottavasti voimme myös tulevaisuudessa keskustella näistä kysymyksistä. Minulla on ilo esitellä valiokunnalle komission ehdotus nykyisen asetuksen Euroatom asetuksen jatkamisesta koulutuksen ja tutkimuksen osalta komissio perustaa työnsä äskettäiseen arvioon, väliaikaarvioon, joka on toteutettu tästä tällä hetkellä jatkuvasta ohjelmasta 2014-2018 ohjelmakaudelta. Tämä kattaa niin suoraan hallinnoidut tutkimustoimet, joita yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa, ja epäsuorat tutkimustoimet, joita tg Tutkimus ja innovaatio hoitaa Tässä on kaksi eri komponenttia, eli fissio- ja fuusioenergia. Euratom-sopimus rajoittaa ohjelman kestoa maksimissaan viiteen vuoteen. Tämän vuoksi meillä on tämä hieman epämukava ero monivuotisten rahoituskehysten ja ohjelmakauden välillä Euratomin tutkimus- ja koulutustoimien osalta, mutta meitä rohkaisevat väliaikaarvion löydökset, ne osoittavat, että yleisesti ottaen ohjelma toimii hyvin ja tyydyttävällä tavalla. Mutta eritoten kun sen jälkeen, kun Fukushiman onnettomuus Japanissa tapahtui seitsemän vuotta sitten, niin valiokunta tietääkin, että komission hallinnoimat ydinvoimatutkimukset yksinomaisesti keskittyvät ennaltaehkäisyyn, turvallisuuteen ja erilaisiin turvatoimiin. Ja tämän vuoksi tämä on myös keskeinen kysymys jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi, kun keskustellaan tätä ohjelman pidentämistä 2019-2020 vuosille, niin tämähän toi tämän olemassa olevan tekstin esille. Tietysti täällä mainittukin, että tuotiin nämä, esille nämä budjetin liittyvät luvut. Nämä juontavat suoraan monivuotisissa rahoituskehyksissä sovittuihin lukuihin. Voin kertoa teille, että ensimmäisissä keskusteluissa jäsen, ensimmäiset keskustelumme jäsenvaltioiden ja neuvoston kanssa olivat hyvinkin myönteiset ja samalla tavalla kuin edellistenkin ohjelmien kanssa me olemme onnistuneet saamaan tämän ohjelman jatkoon. Mutta tietysti me todella odotamme tässä myös panosta Euroopan parlamentilta. Sitten vastauksena kysymykseen näistä assosioiduista maista – Tämä määräys, jonka arvon jäsen mainitsi, sen tavoituksena ei ole pelkästään ottaa huomioon yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta. Tässä käydään laajempia keskusteluja, kuten tiedätte, tulevista suhteista Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja tämä on hoidettu hyvinkin huolellisen ja spesifin prosessin kautta. Jos neuvottelujen lopputulos vaatii EUn tutkimuspuitteiston kehyksen sopeutusta, niin tämä hoidetaan kyllä, mutta sellaisena kuin teksti nyt on, standardimääräykset liittyvät muihin assosioituneisiin maihin, jotka ovat jo assosioituneet Euratomin osalta Euratom-puiteohjelman tai tutkimus ja koulutus 2014-2018 ohjelman kautta. Kiitos. Ei, penso che il nostro colloquio continuerà. Eh, Kiitos oikein paljon. Varmasti keskustelu jatkuu. Vielä pitkän tämän keskustelun jälkeen olemme päässeet esityslistan loppuun. Teillä on nyt tunti aikaa tehdä muita töitä. Kiitos teille ja tapataan iltapäivällä, kun puhumme